Bene, buonasera. Non siamo... hyvää iltaa. Meitä ei ole hirveästi täällä, mutta meitä on riittävästi. Todennäköisesti AKT-kokous on hiukan harventanut joukkojamme, mutta pystymme kuitenkin aloittamaan. Muistutan, että meidän kokouksemme välitetään suoraan lähetyksenä internetin kautta. Olette saaneet esityslistan 16. Maa, 16. Äh, toukokuuta. Joitakin muutoksia teille on ilmoitettu. Äh, edustaja Jäätemäki on pyytänyt, että ensimmäisenä käsitellään hänen kohtansa kohta kuusi äh, esityslistasta. Kun hän tänne tulee, niin siirrämme sen hiukan aikaisempaa, jos se teille sopii. Siis ja muistutan myös, että minun mietintöni, joka liittyy 2027 ja 50 artikloihin. Se lykätään toiseen kokoukseen, koska puheenjohtajakokous haluaa myöskin käsitellä tätä. Ja tämä ei ole kiireinen asia, jota voimme odottaa. Esityslista on siis hyväksytty ja voimme nyt mennä esityslistan kohtaan kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. olemme saaneet päivityksen, joka liittyy seuraavien sopimusten ratifioinnin tilaan. Vakaussopimus. Niin kutsuttu finanssipoliittinen sopimus. Ja sitten tämä sopimus, jolla luodaan eurooppalainen vakausmekanismi ja myöskin neuvoston päätöksestä muuttaa sopimuksen 136 artiklaa ja tämän päätöksen ratifiointiprosessista. Sitten meidän täytyy vielä päättää hyväksyä edelliset pöytäkirjat, eli 20. joulukuuta 2011, 19. 20. maaliskuuta 2012 ja 17. huhtikuuta 2012. Nämä pöytäkirjat ovat teidän käytettävissä, niin jos teillä ei ole kommentteja, niin sitten ne hyväksytään. Tällä välin edustaja Jättemäki on saapunut paikalle. Kyllä, siellähän on. Näin teidät ja sitten en nähnytkään enää, kun kahvin tarjolle oli edessänne. Edustaja Mäki pyysi, että ensimmäisenä voitaisiin käsitellä kohta kuusi Euroopan unionin hallinnollista menettelyä koskeva säännös. Jos kukaan ei tätä asiaa vastusta eikä kukaan näytä vastustavan, niin voimme varmasti käsitellä tämän asian ensimmäisenä. Edustaja Jättenmäki on 28. helmikuuta nimitetty valmistelijaksi ja esittelee lausuntoluonnoksen jolla perustellaan tarve luoda eurooppalainen hallintolaki. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Mr. President, and th- kiitos puheenjohtaja ja kiitos, että sain nyt puheenvuoron ensimmäisenä. Ja tämä johtuu siitä, että minulla on toinen asia käsiteltävänä toisessa valiokunnassa, mutta nyt puhuisin suomea. Siis kyseessä on Euroopan unionille mahdollisesti ja toivottavasti laadittu, laadittava hallinto, tai asetus. Ja perusteet sille ovat Lissabonin sopimuksessa, Lissabonin sopimuksen 298. artikla on ainoa artikla, jota ei ole millään tavalla pistetty toimeen. Ja se edellyttää, että EUlle, sen kaikille instituutioille laaditaan hyvää hallintoa koskeva hallintolaki. Ja tässä hallintolaissa siis määriteltäisiin hyvän hallinnon periaatteet ja käytännöt. Tämä on tärkeää tietysti sen takia, että sopimus pistetään voimaan, mutta näin, että tämä on tärkeää myös EUn virkamiehille ja EU-kansalaisille. Instituutioille ja virkamiehille sen vuoksi, että kun hyvän hallinnon periaatteet on kirjattu lakiin, on niitä helppo noudattaa ja kukaan ei voi väärin periaattein esimerkiksi sanoa, että on toimittu huonosti tai vastoin lakia tai direktiivejä. Kansalaisille tämä on myös tärkeää. Siinä määritellään siis, miten virkamiehet toi, toimii ja jos ei näin toimita, voi sitten laillisin perustein edetä asiasta, asiassa. Tämä lisäisi myös EUn legitimiteettiä ja tämä on yksi erittäin vahva peruste. Juuri tänä päivänä luin Herald Tribuneista, kun on tehty uusia, EU on tehnyt itse uusia barometreja EUn legitimiteetistä, ja ne eivät kyllä valitettavasti ole mitään mairittelevaa luettavaa. Eli jotakin pitäisi tehdä että usko ja EUn legitimiteetti vahvistuisi. Tämä ei ole mikään vallankumouksellinen asia. Tiedän, että kaikissa maissa ei ole tällaisia hyvän hallinnon lakeja. Englannissa, common law maassa, ei ole. Andrew tietää, Andrew Duff, kollegani tässä vieressä, tietää sen tietysti paremmin, minkälaiset säädökset siellä on. Pohjoismaissa tällaiset on ja niitä pidetään ihan normaalina elämänä ja niitä aina silloin tällöin sitten uusitaan. Tämä ei ole EU-sakaan ihan uutta. Vuonna 2001 EU-oikeusasiamies laati ö, tällaiset eettiset hyvän hallinnon periaatteet ja ne on hyväksytty parlamentissakin, mutta ne eivät tietysti ole samaa kuin sitova lainsäädäntö. Perusoikeusasiakirja, Euroopan unionin perusoikeusasiakirja, joka siis on nyt myös sitova, määrittelee äh, myös oikeuden hyvään hallintoon ja sen mukaan jokaisella on oikeus siihen, että asiat käsitellään puolueettomasti, oikeudenmukaisesti, kohtuullisessa ajassa. Ja nämä olisivat näitä periaatteita, siis määräajat, miten vastataan, missä ajassa, puolueettomuusperiaate, oikeudenmukaisuusperiaate, tällaisia käytännön asioita. Näillä sanoilla olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kuuntelemaan teidän hyviä parannusehdotuksia tähän asiapaperiin. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia edustaja Jäätteenmäki. Ja nyt avaamme keskustelun tästä asiasta. Haluaako joku puheenvuoron. Jo, on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Täällä parola, siis. Teillä on puheenvuoro, kyllä. Thank you, Chair. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Täytyy tottua siihen, että minua kutsutaan Anjuksi. Nimeni on kyllä Agnu, mutta totuttelen tähän. Eli tämä ehdotus, joka liittyy kaikkien instituutioiden minimilaatustandardeihin, on tietenkin tarpeen, kun ja sitä voidaan pitää ihan hyvänä iskulausenakin, mutta itse asiassa se tarkoittaa vain enempää byrokratiaa ja enempää, enemmän kustannuksia, ja se on omiaan vain pahentamaan veronmaksajien taakkaa EU-ssa tällaiset laatustandardit tuskin äh, parantavat todellisia standardeja, eivätkä ne myöskään tule parantamaan EUn mainetta veronmaksajien äh, silmissä. Äh, elintaso on vain kärsinyt siitä, että kaikilla tasoilla instituutiot ja yksilöt ovat, käyttäneet, ovat toimineet huonosti. Tässähän me teemme vain julkista itsemurhaa. Osoitamme ihmisille, kuinka EU on tuhonnut heidän elämäänsä. Ihmettelenpä, miten mikään tästä puuttuu kriisiin, jonka ikeessä maat tällä hetkellä ovat. Grazie, Kiitoksia, edustaja Teine. Ja, ich bin ähm, etwas erstaunt. Niin, minä olen hiukan yllättynyt siitä, mitä brittikollega juuri äsken sanoi, koska minä kyllä Muuten kovasti ymmärrän brittien näkökulmaa, kannataan myös kustannussäästöjä ja tehokkuutta, mutta hallinto-oikeuden alalla meillä on minun mielestäni perussopimusoikeudellinen ongelma. Minähän olen jurissa myös mukana ja meillä oli siellä työryhmä, joka työskenteli vuoden ajan, jossa minä olin jäsenenä ja olin aika kauhuissa, niin kun huomasin, että meillä ei itse asiassa ole mitään hallinnollisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Meillä on niitä, kun on kyse suurista menettelyistä, jos on kyse suurista rahoista, kartelioikeudesta muutamassa muuallakin alalla näin on, mutta muuten ei ole oikeastaan mitään säädeltynä. Minulle asianajana tämä ei ole laisinkaan ymmärrettävää, että kun henkilö tulee luokseni ja sanoo minulle, että tällainen hallinnollinen äm, menettely vaikuttaa minuun haitallisesti ja minä en asiana voi sanoa hänelle, miten hän voi ryhtyä toimeen, koska ei ole mitään lakia, jossa voin lukea, että mitä eh, tämän henkilön täytyy seuraavaksi tehdä. Siksi eh, tilanne on hyvin sekava ja joillain aloilla ei ole minkäänlaista menettelytapaa, ei mitään. Siksi on aivan oikein, että käsittelemme hallintolakia, hallinnollisia menettelyjä tässä. Nyt kysymys kuuluu vain, miltä tämän hallinnon tulisi näyttää, koska meillä on 27 jäsenvaltiota, jossa on hyvin erilaiset perinteet tällä saralla minä kannattaisin sitä, ettei syntyisi tällaista sirpaloitumista niin, että lakimies ei tosiaan voi neuvoa asiakastaan, vaan että otetaan käyttöön tällainen yleinen hallinto-oikeus, joka koskee kaikkia menettelyjä. Ja sitten sellaisilla aloilla, joissa tarvitaan erityissääntöjä, esimerkiksi kartelioikeudessa tai esimerkiksi miten pääsee terroristilistalle tai sieltä pois, niin että sitten tällä alalla määritellään erityisiä hallinnollisia menettelysäädöksiä, mutta muuten sanoisin, että sääntöjen pitäisi olla selkeät, että jos kansalainen saa esimerkiksi komissiolta kirjeen, että hänen täytyy maksaa jotain, niin kansalainen tietää, että hänellä on kuukausi aikaa nostaa kannet tai kuukausi saa ja näin poispäin. Koska tämä olisi tärkeää, koska kansalaiset e, eivät e, tiedä ö, e, oikeuksistaan ja se aiheuttaa myös hyvin paljon turhaa kirjanvaihtoa. Jos täytyy kirjoittaa ensin kymmenelle taholle ennen kuin löytää sen oikean, niin se ö, aiheuttaa suurta harmia. Joten tämä on ensimmäinen askel meidän pitäisi olla oikeastaan vielä pidemmälle. Tämä on aukko oikeusjärjestelmässä. Se koskettaa perusoikeuksiamme ja siksi se on mielestäni tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tain ja seuraavaksi edustaja Brons. Yes, there was an unusually frank... Niin, tämän mietinnön alussa oli aika epätavallisen ähm, rehellinen lausunto. Siinä sanottiin, että Euroopan yksi ongelmista on se, että kansalaiset eivät välttämättä luota sen legitiimiteettiin. Ähm, no, ainakin Britanniassa tilanne on se, että ei välttämättä äh, kyseenala- kyseenalaisteta legitimiteettiä, vaan se äh, kiistetään kokonaan. Äh, ei tässä ole kyse siitä, että EU-palveluita ei anneta riittävän suuren hymyn siivittämänä, vaan ongelma on paljon syvä, syvemmälle menevä. Ihmiset haluavat tietää, onko asiakirja A sama kuin asiakirja B, silloin kun suljettujen ovion takana näin todetaan, että asia on. Jos näin on, niin se täytyy myöntää. Jos ihmisille luvataan kansanäänestys, heille täytyy se antaa. Ihmiset haluavat elää rauhanomaisessa, rauhanomaista elämää naapureidensa kanssa, mutta eivät he halua, että nuo naapurit hallinnoivat ja määräilevät heitä. Ja edustaja Jäätteenmäen mietinnössä sanottiin, että asiakirjoja täytyisi, niiden täytyisi olla hyvin helposti ymmärrettäviä. No onpa vallankumouksellista. Kiitos vain tästä. Grazie, onorevole Duff. Kiitoksia, edustaja Duff. Um, uh, Mr. President, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kollega Alexander Tain tässä mainitsi asian, jota hän nimitti brittikannaksi tähän asiaan, mutta minä voin vakuuttaa hänelle, että tällaista kantaa ei ole olemassakaan. Ei ole olemassa brittikantaa tähän hallintolakiasiaan. vaan näitä lähestymistapoja on erilaisia, niin kuin kaikissa muissakin yhteyksissä täällä parlamentissa brittimepit ovat asiasta kaikenlaista mieltä. Minä itse olen ollut sitä mieltä, että artiklaan kuusi Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimukseen huomioon tämän lisää maininnan, jossa puhutaan hallinnollisesta yhteistyöstä. Mielestäni tämä on tärkeä mahdollinen askel eteenpäin, joka parantaa lain säädäntötyötä ja hallintoa. Lissabonin sopimuksen laatioita pitäisi sen aikaansaamisesta kiittää. Me valiolaatimiskunnassa keskustelimme pitkään siitä, mitä tällä oikein tarkoitettiin. Ja ja ajatus, että loppujen lopuksi käytettäisiin asetusta juridisena välineenä tässä tähän lopputulokseen päästiin vasta hyvin pitkien keskustelun jälkeen. Olen nyt siis erittäin tyytyväinen, että asiassa edistytään. Minä itse haluaisin paneutua Jurin lausunto ehdotukseen. Siihen on tutustunut ehkä. Esittelijä voisi kertoa tai valmistelija voisi kertoa meille, miten tämä valmistelutyö työ siellä etenee. Minä haluaisin tietää lisää hallinnollisen yhteistyön käsitteestä, joka tällä artiklassa kuusi Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa. Tässähän emme puhu ainoastaan toimielinten ja virastojen hallinnosta, vaan tämä koskee myös yhteistyötä kansallisen hallinnon kanssa – kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön eurooppalaista lakia. Ainakin uskoakseni on näin. Pitäisi olla myös tietoisia siitä, että tähän ehdotukseen panotetaan hyvinkin tarkasti kansallisissa parlamenteissa, sillä siellä suhtaudutaan varmasti aika epäilevästi siihen, että tämä ehkä astuu niiden eh, varpaille ja on ehkä subsidiariteettiperiaatteen vastainen ehdotus. Meidän pitää nyt siis toimia varovasti sillä tavoin, että keskustelemme komission kanssa, vaidamme heidän kanssaan mielipiteitä tästä asiasta. Kun komission jäsen Shevchovich oli äskettäin luonamme, tämä asia ei tullut silloin erityisemmin esille. Ja minusta olisi hyvä, että komissiolta voitaisiin vähän tarkemmin tivata, mitä komissio pitää tarpeellisena ja toisaalta mahdollisena eurooppalaisen hallintolain alalla. Kiitos. Grazie, Kiitoksia, edustaja Hefner. Ja wir Niin. Mehän olemme tässä valiokunnassa tottuneet siihen, että tietyt kommentit valuvat kuin vesihanhen selästä olemme kärsivällisiä, mutta nyt haluaisin sanoa kollega Agnewlle ja Bronsille, en tiedä, onko siitä etua heidän kansalaisilleen ja veronmaksajilleen, jos he viiden vuoden ajan soittavat samaa vanhaa levyä valiokunnan kokouksissa, kun ihan sama, kun mistä aiheesta puhutaan, niin te sanotte, että veronmaksajat eivät tarvitse sitä, se maksaa, se tuo uusia säännöksiä, siksi vastustamme sitä. Minä pahoin pelkään, että te ette ole edes katsoneet, mistä me tässä puhumme. Me puhumme kansalaisten oikeussuojasta, puhumme oikeudellisista porsanreijistä, jotka on suljettava, jotta voidaan varmistaa selkeät menettelyt niin, että viranomaiset pitävät kiinni niistä säännöistä, joita on. Tässä ei ole kyse kansalaisten oikeuksien rajoittamisesta, vaan aivan eri asiasta. Valiokunta äh, on ansainnut ja ne, jotka valiokunnassa tekevät työtä, ovat ansainneet äh, ja te ette siihen kuulu, koska te ette ole sisällöllisesti tähän näihin asioihin vielä puuttuneet, ovat ansainneet sen, että käsitellään asioita sisällöllisesti minä olin myös jurivaliokunnassa tässä työryhmässä mukana, jossa monina aamu- ja iltapäivinä käsittelimme tätä aihetta hyvin intensiivisesti. Olen täysin samaa mieltä edustaja Jäätteenmäen mietinnön kanssa. Minulla ei ole siihen sisällöllisesti mitään lisättävää Yksityiskohdista vielä varmasti puhumme, mutta minä olen nyt kovin harmissani tällaisista laaduttomista kommenteista, jotka eivät ole mielestäni kansalaisten etujen mukaisia, joita te täällä edustatte. Obrigado. Obrigado, presidente. Falarei em português. Kiitos puheenjohtaja. Puhun portugalin kieltä sosialistiryhmän jäsenet voimme yhtyä tämän lausunnon tavoitteisiin. Pidämme hyvänä juuri valiokunnan aloitetta. Me olemme oikeusvaltio, periaatetta toteuttava alue ja tämän pitää toteutua myös EUn hallinnossa – Hallintotehtävät ovat jatkuvasti kasvaneet sekä siksi, että EUn toimivaltuuksia on laajennettu, kun perustamissopimuksia on uudistettu, ja myös siksi, että perustamissopimukset antavat suoraan hallintoa oikeuksia unionille esimerkiksi kilpailualalla. Ja komissio saa täytäntöönpano valtaa myös jäsenvaltioiden sijaan monella alalla. Ja myös siitä syystä, että on luotu hallinnollisia virastoja, esimerkiksi äskettäin valvontavirastoja eh, finanssipolitiikan alalle. Kaikki tämä on johtanut siihen, että Euroopan unionista on tullut – hyvin tärkeä hallintovalta, jossa tehdään hallinnollisia päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, niihin, jotka toimivat EUn lakien alaisuudessa, mutta myös kansalaisiin ja yrityksiin. Ja tästä syystä kaikki ne henkilöt, joihin EUn hallintovalta kohdistuu, kaikilla pitäisi olla samanlaiset takeet velvollisuuksista ja oikeuksista kuin jäsenvaltioista ja näitähän on suurin piirtein samalla tavalla ja pohjautuen erilaisiin hallinnollisiin säädöksiin eri maissa. Siksi me voimme olla kyllä kunnianhimoisia, jopa kunnianhimoisempia. Ehdottaisin, että mä, me laatisimme jonkunlaisen puitelain, Euroopan unionin hallinnollisille menettelyille. Tämä ei siksi, että eh, unionin oikeusjärjestelmästä tulisi monimutkaisempi, vaan siksi, että päätökset tehtäisiin avoimemmin, puolueettomammin ja voitaisiin varmistaa se, että ihmiset pääsevät osallistumaan ja varmistettaisiin kansalaisten oikeudet hallinnollista valtaa vastaan, jota Euroopan unioni käyttää. Eli yhteenvedonomaisesti sanoisin, että jos nyt jotain voisi sanoa, niin tässä pitäisi olla vielä kunnianhimoisempia. Ja me olemme valmiita siis antamaan teille tukea ja myös auttamaan teitä tämän parantamisessa sisällöllisesti. Ja seuraava, ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Jäättämäelle, vastausta varten haluaisin minäkin esittää erään kysymyksen. Eh, er, nimittäin eh, hallintolaki ei ole mikään moni, eh, helppo asia, se on monimutkainen kysymys. Te kerroitte meille tarpeesta saada aikaan tällainen hallintolaki, olen aivan samaa mieltä, mutta ehkä voisitte antaa jonkinlaisen suuntaviivan tämänlaisen lain sisällöistä, mutta ymmärtääkseni valiokunta ei ole vielä päättänyt työtään, joten olisi tarpeen tietää, millainen aikataulu heillä on eh, niin, että voimme antaa sitten kypsän lausunnon. Kiitoksia. Teillä puheenvuoro. Thanks, Mr. Chairman. First, I want to say that I was astonished. Kiitos, puheenjohtaja Ensinnäkin on sanottava, että olin todella ällikällä lyöty, kun kuulin brittikollegoiden kommentit, että tämä toisi lisää hallinnollisia koukuroita ja lisää kustannuksia. Enpä usko. Meillä on valiokunnassamme ja koko parlamentissa menettelyjä, enkä usko, että tämä nyt sitä byrokratiaa tai kustannuksia lisää. Mehän tarvitsemme sääntöjä, jotka koskevat meidän työtämme. Niistä on vain hyötyä. Sitten tiedämme, kun parannuksia on tehtävä. Ja tästä olisi hyötyä myös kaikille kansalaisille, jos kaikki tietäisivät, minkälaisia menettelyjä EU:ssa seurataan. Tästä syystä tarvitaan tällaista hallintolakia. Ja täällä myös sanottiin, että kyseessä ei ole vallankumous. Minä en ole ollenkaan vallankumouksellinen myöskään. Minä en halua mitään vallankumousta tässä tehdä ollenkaan. Minä haluan olla, antaa oikeusturvaa kansalaisille ja myös virkamiehille. Ja tästä syystä me tarvitsemme nämä säädökset. Sitten puheenjohtaja sanoi, että meidän pitäisi olla käytännönläheisempiä? Ehkä näin, mutta meillä ei ole nyt tämän, tämän enempää tilaa ilmaista ajatuksemme. Jos olisi ollut mahdollista, olisi voinut kyllä montakin sivua tästä asiasta kirjoittaa, koska on selvää, että tarvitaan palveluita ja avoimuutta ja sitten nämä aikataulut ja avoimuus, kaikki nämä ovat tärkeitä asioita. Ja me voimme lähteä samoille linjoille kuin oikeusasiamies. Me voimme tehdä tästä työstä vielä parempaa ja täsmällisempää. Eli tuskin tässä kaikkia tarvitsee aivan uudestaan keksiä, mutta tärkeintä on, että nämä ovat nyt sitovia sääntöjä. Ja sitten liittyen ehkä näihin aikamääriin. Ehkä sihteeristä tietää aikataulustamme vielä enemmän, mutta olen kuullut, että tilanne on ehkä muuttunut siitä, mitä oli ensin ajateltu. Eli että oikeusasioiden valiokunta on ilmeisesti lykännyt kokouksiaan tai jotain tällaista, mutta tehän tiedätte tästä enemmän. Kiitos. And still one issue to my dear colleague. Yksi vielä asia Arvon ystävä Andrew Duff, tiedän, että tunnet paljon, minua paremmin tämän Lissabonin sopimuksen, mutta tämän asian suhteen minä kyllä haluaisin sanoa, että tilanne on niin kuin mitä tässä paperissa nyt lukee, eli tämä artikla Lissabonin sopimuksessa, se koskee hyvää hallintoa ainoastaan Euroopan unionin sisällä ja sen toimielimissä. Se ei nyt määrää, miten työt pitäisi Isossa Britanniassa tai Suomessa tehdä. Eli kullakin kansallisvaltiolla on omat hallinnolliset sääntönsä. Tämä koskee ainoastaan meidän toimielimme Kiitos. Meidän täytyy nyt sitten täyttää tulevaisuutta varten. Minä esitin tämän kysymyksen, koska tämä on monimutkainen aihe ja sitä täytyisi siis sitä täytyisi keskustella tarkkaan. Tässä vaiheessa voitaisiin siis ajatella, että juri, valiokunta tekstinsä antaa ennen 30. päivä kesäkuuta, koska 16 voisimme asettaa sinne määräajan tarkistuksille niin, että voisimme sitten äänestää kesäkuussa. Muussa tapauksessa voimme sitten lykätä tätä vielä vähän eteenpäin. Kiitoksia edustaja Jäätteenmäki, toimimme näin. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan neljä parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselotuksia koskevan 181 artiklan ja keskustelujen audiovisuaalista tallennetta koskevan 182 artiklan muuttaminen. tämä asia on ryhtynyt kiinnostamaan meitä, koska parlamentin puhemies on pyytänyt meitä muuttamaan työjärjestystä ottaen, otamme huomioon siis taloudelliset ongelmat. Käännökset kaikille kielille maksavat ja meidän täytyisi yrittää rajoittaa vähän kustannuksia. Nyt olisi kuitenkin aika kuulla tässä esittelijämme, joka on Ilchev. Olkaa hyvä. Pronunciato bene il nome Ilchev questa volta, sì. Sanoinko nyt nimen oikein tällä kertaa? Kyllä. Nyt puhutaan taas kustannuksista, säästöponnistuksista, mutta tällä kertaa hiukan eri kontekstissa. Haluaisin muistuttaa teitä vain siitä, että syyskuussa tekemänsä päätöksen mukaan byro päätti rajoittaa näiden sanatarkkojen istuntoraporttien kääntämistä. Ja tämä liittyy pakettiin, jossa haluttiin vähentää parlamentin hallinnollisia kustannuksia ja muita kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyviä kustannuksia. Tämän lisäksi sen jälkeen, kun säästöpaketti hyväksyttiin vuoden 2012 budjettia silmällä pitäen parlamentti sitoutui tekemään budjettileikkauksia ja alkoi käännättää näitä sanatarkkoja selostuksia vain englannin kielelle. Sen vuoksi myös työjärjestystä täytyy muuttaa samalla tavalla kohtuullisessa ajassa. Voin vakuuttaa, muistuttaa teidät siitä, että 181 säännön muuttaminen ei ole niin helppoa kuin se saattaa ensin näyttää. Ja olen kyllä perehtynyt hyvin mm, perusteellisesti tämänhetkiseen tilanteeseen. Olen keskustellut henkilöiden kanssa, jotka tuntevat tämän asian. No mikä on tämänhetkinen tilanne? 181 säännön mukaan tällä hetkellä näiden raporttien istuntoselostusten käännättäminen tapahtuu kaikille kielille. Kääntäminen yleensä vie neljä kuukautta ja maksaa 8,6 miljoonaa käännösbudjetista, joka on 11 miljoonaa. Heinäkuun jälkeen vuonna 2011 on käännetetty ainoastaan englanniksi. Kuitenkin tämä nimenomainen päätös vaarantaa, tai miten nyt sanoisin, heikentää monikielisyysperiaatetta. Kun nyt katsotaan budjettivaliokunnan päätöksiä ja keskusteluita, niin meidän tulisi vähintäänkin muuttaa tämänhetkistä työjärjestystä ehdotukset. Se, että käännös, käännättäminen toteutetaan vain yhdelle kielelle, se asettaa monikielisyyden suureen vaaraan jos on liian kallista käännettää kaikille kielille, niin täytyy löytää jokin muu ratkaisu. Ja sen vuoksi olen lähtenyt siitä, että tämä istuntoselostus olisi monikielinen asiakirja, jossa olisi kaikki puheet alkuperäisellä kielellään, jolloin käännöksiä ei tarvittaisi. Tällä tavalla monikielisyys säilytettäisiin niin, että pidettäisiin aina jokaisen puheen alkuperäinen versio tekstimuodossa. No, tässä, tästä koituisi jonkinlaista eh, valikoitavuutta, mutta se on toinen asia. Jäsenet voisivat edelleenkin pyytää muun muassa eh, korjauksia puheisiinsa niiden eh, kirjalliseen muotoon niin, että monikielinen selostus olisi autenttinen. Ja jäsenillä tulee jatkossakin olemaan mahdollisuus pyytää tämän istuntokatsauksen lyhennelmää käännöksenä mille tahansa kielelle. Nämä uudet tekstimuodot tulevat säästämään aikaa ja rahaa, mutta jos halutaan ja koska halutaan säilyttää avoimuus ja halutaan, että kaikki voivat päästä käsiksi näihin parlamentin menettelyihin ja puheisiin, niin menettelyistä saadaan tulkkaus audiovisuaalisessa muodossa kaikille kielille eh, istunnon aikana ja sen jälkeen. Ja sen vuoksi meidän täytyy muuttaa myös sääntöä 182. Tässä säännössä 182 eh, ehdotan, että tässä 182 artiklassa eh, selkeästi eksplisiittisesti taataan monimuotoisuus ja avoimuus ja sitä silmällä pitäen nämä parlamentin menettelyt lähetetään tosiajassa, reaaliajassa ja kaikki tulkkausversiot tulevat kuulluiksi. Ja nauhoitukset ovat myös kuunneltavissa kenelle tahansa kaikilla kielillä. Ja kun meillä on Ähm, moni, moni, nykyaikaista teknologiaa, niin tämän uuden teknologian avulla voidaan linkittää tekstit puheisiin niin, että jokainen voi puhu, kuunnella äh, puheita myös jälkikäteen ja seurata niitä. Ja nämä äänitykset äh, tulevat olemaan saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla kahden lainsäädäntökauden ajan, äh, kuluvan ja seuraavan ajan ja tämä monivuotinen raportti säilytetään myös parlamentin arkistoissa. Tässä olivat lyhykäiset huomioni. Olen pyrkinyt siis muuttamaan sääntöjä 181 ja 182 niin, että ne ovat johdonmukaisia ja selkeitä. Toki kuuntelen korvahöröllä teidän ehdotuksianne. Kiitos. Onorevole Agnew. Edustaja Agnew. Thank you, thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä on. Minä olen britti ja varmaan ajattelin, että minun on helppo, koska nämä asiat sitten eh, käännetään englanniksi nämä sanantarkat istuntoselitykset. Kuitenkin on 22 eh, Euroopan unionissa ja se että on selostukset vain yhdellä kielellä. Mielestäni lisää tätä demokraattista vajetta, joka on jo tunnustettu Euroopan unionissa. Niille ihmisille, jotka eivät puhu englantia, on vähän sama kuin jos omasta parlamentista vietäisiin täysin pois istuntosarkat, sanantarkat istuntoselostukset. Jos et siis puhu englantia, niin mitä sinun täytyy tehdä? Sinun täytyy olla netissä, jotta voit kuulla, mitä on ehdotettu sinun nimissäsi. No, kaikki eivät kuitenkaan ole netissä tai kaikki eivät löydä tietään kaikkien linkkien taakse saadakseen tietoa. Kuka tästä tiedosta, tästä muutoksesta sitten kärsii? Köyhät, vanhat ja ähm, sitten syrjäytyneet sekä kuurot. No voitte tietenkin sanoa, että he voivat lukea huulilta, mutta jos puhe on vieraalla kielellä, niin silloin he eivät voi lukea huulilta. Mikä johtopäätöksen voimme vetää tästä? Nimittäin sen, että Euroopan unioni ei ole kiinnostunut korjaamaan demokraattista vajetta, joten ihmiset jopa tällä tunnustavat, että sellainen on, mutta teette askeleen taaksepäin. Minä haluan nyt siterata raamattua öö, Genesistä kohta 11. Mennään he ähm, puhuivat eri kieliä eivätkä ymmärtäneet toisiaan. Honorable Brons. Yes, uh, Mr. Edustaja Brons. Faced with the dilemma. Ilsefillä oli dilemma. Hän ei oikein tiennyt, että pitäisikö ottaa huomioon monikielisyysperiaate vai palvoa äh, taloutta. Äh, virallisin, virallisten kielten osalta ei pitäisi olla mitään hierarkiaa. Nyt hän tuli kuitenkin ottaneeksi huomioon talouden uhraamatta kuitenkaan monikielisyyttä. Häntä tulisi onnitella. <laughs> Minulle saattaisi olla luontonomaista tunnistaa kaksi kieltä, englanti ja vieraskieli, mutta olen myös oppinut tässä ymmärtämään muitakin kieliä. Voisitte kuvitella, että minusta olisi aika mukavaa, jos englannista tulisi aika nopeastikin Euroopan unionin lingua franca, samalla tavalla kuin siitä on tuule, tulossa ja on tullut monien muiden kansainvälisten elinten lingua franca. Ei, mutta minä haluan, että oma kieleni on yksi kansallinen kieli monien muiden joukossa kuten meillä on erilaisia kansallisuuksia, sen sijaan, että englannista tulisi jonkinlainen rationalisoitu kommunikaatioväline. Ja jos Britannia jossain vaiheessa häipyy EUsta, niin olisi aika noloa, jos me jättäisimme kielemme jälkeemme kuin vanhan tutun käyntikortin. Grazie, onorevole Duff. Kiitoksia, edustaja Duff. Um, in uh, 2007. Vuonna 2007 minä olin aika lailla mukana tekemässä täysistunnon päätöstä, että ei hyväksytty AFKO-valiokunnan ehdotusta tuossa vaiheessa. Olin sitä mieltä, että unionin laajentuminen johti siihen, että tarvittiin aikaa uusien jäsenvaltioiden mukaan tulemiseen – ja siihen, että edustajat saisivat enemmän kokemusta monikielisestä työskentelystä ennen kuin muotoiltaisiin se lopullisesti, miten käännettäisiin nämä istuntoselostukset. Mutta tämän jälkeen olen muuttanut mieltäni kokemuksen perustuen ja ottaen huomioon uusi tekniikka ja ohjelmistot, jotka helpottavat nopeaa kielten kääntämistä. Ja siksi voin yhtyä tehtyyn esitykseen. En sinänsä pidä siitä historioitsijana, vaan tämä osoittaa kyllä sivilisaation alaspäin menoa, mutta tämä on kuitenkin nyt tärkeä tapa helpottaa parlamentin työtä. Tämä olisi järkevä päätös. Kiitos. Kiitoksia edustaja Duff ja sitten edustaja Konstants. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegaamme hyvästä mietinnöstä. Hän on todella ö, ottanut käsittelyyn tämän hyvin arkaluontoisen asian hän on ehdottanut näiden työjärjestyksen artiklojen muuttamista, ja tämähän on sellainen asia, joka varmasti puhuttaa ja keskusteluttaa erityisesti, kun puhutaan monikielisyydestä, joka on yksi unionin politiikoista. Meillähän on poli- johtotähtenämme monimuotoisuus ja kulttuurinen moni- kielellinen monimuotoisuus. Esittelijä on omaksunut hyvän lähestymistavan tässä mietinnössään Tämähän on institutionaalisesti tärkeä asia. Täytyy myös ottaa huomioon realiteetit ja ne vastuut, joita meillä on talouskriisissä. Meidän täytyy tietysti itse kantaa oma kortemme kekoon, jotta talous, jotta kustannuksia voidaan pitää kurissa ja aisoissa. Tämä tie on hyvä, hyvin kapea ja meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisu, joka kuitenkin kunnioittaa monikielisyyttä ja sit, jossa kuitenkin otetaan huomioon realiteetit ja meidän vastuunkantovelvoitteemme. Mielestäni tämä ehdotus, jota mietinnössä estetään, on ihan toimiva. On erittäin hyvä, että me puhumme näistä kysymyksistä ja myös AFK valiokunnassa on käyty tätä keskustelua, eli sitä, että tulisiko käännökset te, toteuttaa vain englanniksi, vai tulisiko monikieliset käännökset säilyttää. Täytyyhän meidän tietysti pitää huoli siitä, että kaikki ymmärtävät ää, kaiken ja meidän täytyy myös keskustella eri poliittisten ryhmien kesken tästä asiasta ennen kuin teemme lopullisen päätöksen, jotta emme tule tehneeksi virheitä. Siksi olisi hyvä, jos aikataulu ei olisi turhan lyhyt, jotta jo ehtisimme keskustella asioista perusteellisesti niin, että syvällisemmät asiat eivät jäisi näiden teknisten muodollisuuksien taakse ja unohduksiin. Eli on muistettava, että monikielisyyskysymys ja se, kuinka kansalaisemme pääsevät käsiksi näihin keskusteluihin, kuinka pääsevät osallisiksi näihin keskusteluihin, ei ole mitenkään vähäpätöinen asia, vaikka täytyykin muistaa taloudelliset kysymykset ja rajoitteet. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on tehnyt näin konkreettisen ja täsmällisen ehdotuksen. Mutta toivoisin, että saisimme hiukan enemmän aikaa, jotta voisimme pohtia ja puntaroida kaikkia näitä asioita ennen kuin menemme äänestämään täysistunnossa. Suuri enemmistö jäsenistähän on jo hyväksynyt sen, että meidän täytyy tehdä säästöjä, mutta meidän täytyy myös miettiä, mitkä ovat näiden säästöjen konkreettiset ähm, seuraamukset. Minkälaisia seuraamuksia on sillä, että esimerkiksi tulkkaus- ja käännöskustannuksia on haluttu typistää. Eli täytyy, ennen kuin tehdään päätöksiä, täytyy olla varma siitä, että kaikki panokset, joita tässä pelissä on, on otettu huomioon. Monikielisyys, demokratia, mutta tästä on vielä keskusteltava. Kiitos. Vielä on pyytänyt puheenvuoroa kollega Messerschmidt, olkaa hyvä. Tack för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 esityslistalla. Puhumme siitä, että on yhä enemmän Euroopan kansalaisia. Language here. Um, I will immediately start and of course uh, walk along with all you yet in English then. Olisivat mukava puhua tanskaa, mutta jos tulkkausta ei ole, niin puhutaan sitten englantia. Niin tässä toisessa kohdassa puhumme siitä, menettävätkö kansalaiset nyt uskonsa ja legitimiteetti tuntumansa tähän Euroopan unioniin. Jos näin on, niin ei tässä kyllä mitenkään asiaa edesauta se, etteivätkö he voi luottaa siihen, että edustajat täällä puhuvat omaa kieltään. Kyllä ymmärrän, että tämä on kompromissi, joka on tähän laitettu ja ehkä näin voitaisiin nämä pelot kattaa ja hälventää, mutta tiedämme kuitenkin, minkälaisia seurauksia tästä on. Tämähän juuri koettiin. Kaikki ne, jotka pystyvät puhumaan suuria kieliä, englantia, saksaa, ranskaa, he tekevät näin. Ja sitten omaa kieltä puhuta ollenkaan. Ja joskus itse asiassa on ihan merkityksestä käyttää omaa kieltä. Minä ainakin täysistunnossa käytän sitä ihan siitä syystä, että tämä äänestäjien ja meidän välinen kuilu olisi vähän pienempi. Minä olen todellakin huolestunut tästä ja kun minä katselen tätä kaveria äh, mietintöä liittyen budjettiin ja tällä puhutaan siitä, että joillekin aloille pitää äh, sijoittaa lisää, niin tämä on nyt kyllä väärä kohta äh, säästöjen tekemiseen. Tämä vain etäännyttää valitsijoita valituista. Kiitos. Ancora onorevole Tain. Ja, ich möchte mich meinen äh, Kollegen anschließen. Also ich bin letztes Mal schon Opfer dieser... Niin, äh, haluaisin yhtyä kollegoihin. Minä viimeksi olin jo äh, tällaisten säästötoimien uhri. Minun täytyi johtaa Strasbourgissa kolmikanta äh, neuvotteluja liittyen EU-tuomioistuimeen, joiden kahta asetusta muutetaan. Tämä on siis ihan... Ähm, ihan tällaista asiantuntijakieltä. Minä hän kyllä pystyn ähm, yleisellä tasolla puhumaan englantia, mutta kun mennään äh, mennään äh, hyvin tekniseen äh, terminologiaan, niin silloin tämä on paljon vaikeampaa. Kuka meistä pystyy puhumaan esim tietyllä oikeuden saralla englannin kielellä jostakin termejä ei ole olemassakaan toisella kielellä, koska äm, tietty sara on olemassa vain yhdessä maassa. Tämä on siis väärä paikka säästää, erityisesti mitä tulee äm, näihin audiovisuaalisiin vä- välityksiin. Mm, ehkä voidaan vielä teksteistä puhua, mutta kun on kyse audiovisuaalisista lähetyksistä, niin silloin tätä on kyllä harkittava tarkkaan. Pyytäisin myös vähän lisää aikaa, jotta voisimme käsitellä tätä ja myöskin keskustella tästä enemmän valtuuskunnissamme ja ryhmissämme. Oli taranto? Edustaja taranto? Grazie, presidente. Eh, I am... Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen sellaista kansakunnasta, jossa äidinkielisiä puhujia on alle miljoona. Ja tässä valiokunnassa en koskaan voi käyttää omaa kieltäni, kun tulkkausta ei ole siitä monta, että meillä on hienot säännöt niitä varten. Mutta en kuitenkaan halua valittaa, sillä olen sitä mieltä, että jos ajatellaan mahdollisia tulevia laajentumisia, niin sitten kieliä tulee yhä enemmän mukaan. Ja tietyssä vaiheessa sitten on vedettävä sellainen johtopäätös, että en nyt halua antaa herra Bronsille oikeutta siihen, että englannista tosiaan on lingua franca, mutta saksa ja Ranska pitäisi ottaa mukaan. Ehkä nämä kolme olisivat mm, viralliset kielet ja sitten myös espanja ja puola, näin olisi yksi slaavilainen kieli. Ja sitten kaikkien pitäisi valita, mm, yksi niistä pitäisi pystyä, mm, sitä pitäisi pystyä käyttämään ja voimme keskustella keskenämme rahan säästämistä varten esittäisin että kun meillä kaikilla mepeillä on kyllä eh, korvausmahdollisuus sille, että pyytää esimerkiksi avustajan kääntämään eh, erilaisia käännöksiä joka päivässä työssä, ei ainoastaan koskien täysistunnon selontekoa. Älä oli Nyt on varmaan aika antaa edustaja Ilchefille mahdollisuus vastaamaan something. Nyt on minun vuoroni sanoa muutama sana omalla ää, äh, äidinkielelläni, joka on eksottinen kieli, bulgari, ainoastaan eh, edistääkseni tätä monikielisyyttä. Minä itse olen työstänyt tätä mietintöluonnosta äh, kovasti ja annoin sen teille niin että se sisältää vielä useita kysymyksiä, joihin minulla ei ole mitään varmaa vastausta. En usko, että näihin kaikkiin kysymyksiin on olemassa mikään yksiselitteinen vastaus. Ensinnäkin jäsenvaltioiden kansalliskielten käyttö on hyvin arkaluontoinen kysymys, minä ymmärrän tämän oikein hyvin. Toiseksi vaikuttaa siltä, että tätä aihetta – ei pitäisi yhdistää pragmaattiseen aiheeseen, nimittäin talouskustannukset, rahoitus, joista välillä, tästä keskustelusta puuttuu välillä täysin sielu ja henki, mutta meidän pitäisi yrittää ratkaista tämä dilemma. Kun puhumme kielistä, tilanne on aina hyvin hankala. Ajatelkaapa läntistä Balkanin aluetta. Siellä oli ainoastaan yksi kieli ennen, tai nyt siellä on neljä kieltä tai, neljä, tai yhdellä kielellä neljä nimeä, koska servit kutsuvat sen servin kieleksi, kroati, kroatiaksi, bosnialaiset bosniakiksi ja jopa montenegrolaiset kutsuvat sitä montenegron kieleksi. Kyse on kuitenkin samasta kielestä, jota kutsuttiin ennen serbokroatiksi. Ja kun kroatit ja muut Länsi-Balkanin mepit tulevat, he tulevat kaikki olemaan hyvin innoissaan omasta äh, kansallista kielistään. Kuitenkin minun mietintöni tarkoituksena ei ole syrjiä tai suosia äh, mitään yhtä kieltä. Tulevaisuudessa joku saattaa loukkaantua, mutta ajatelkaapa millaisia säästöjä teemme. Me säästämme rahaa, aikaa. Ja meidän tulisi pitää mielessämme, että vain hyvin harvat ihmiset tässä modernissa maailmassa puhuvat ainoastaan yhtä kieltä. Joku täällä sanoi, että köyhemmät kansakunnat ovat sitten vaikeammassa asemassa. Ei näin ole. He oppivat vieraita, siellä opitaan vieraita kieliä, koska sinne tulee äh, ulkomaisia turisteja. He matkustavat äh, ulkomailla. 10-vuotiaana minä puhuin Venäjää, 18-vuotiaana puhuin Englantia, 19-vuotiaana hiukan Saksaa. Ja sitten kun menin armeijaan, koska meillä oli asepalvelus, niin minun täytyy oppia myös hiukan Turkkia. Näin minun elämäni kehittyi ja tiedän kokemuksesta, että on mahdollista tulla monikieliseksi. Mainitsin eklektisyyden alustuspuheenvuorossani. Tämä on väistämätöntä, koska sanatarkat istuntoselostukset tulevat olemaan monikielisiä, mutta sana on kirjattu ylös ja ne kirjataan ylös alkuperäiskielellä. Jos joku haluaa lukea sen omalla kielellään, tuo kappale voidaan sitten aikanaan kääntää joten minä nyt odotan teidän ehdotuksianne, jotka sitten hiukan lieventävät joitakin näistä vaikutuksista. Kiitoksia, kollega Ilchev. Ja nyt meidän täytyy vain määritellä aikataulu. Ajatuksena on se, että jos otetaan huomioon kaikki asianhaarat, niin 5. heinäkuuta olisi tarkistus- ja määräaika ja äänestys 11. tai 12. heinäkuuta. Anteeksi, syyskuuta. Siis 17. syyskuuta. Ja sitten edustaja Duff. This discussion is... Puheenjohtaja, tämän iltapäiväinen keskustelu on tehnyt selväksi, että on olemassa väärin ymmärrys koskien esitettyjen uudistusten luonnetta. Ajatus siitä, että olisi olonsa ehdotus, että englannin kieli pitäisi asettaa etusijalle, on aivan hölynpölyä. Ei tällaista ehdotusta ole. Eli pyytäisin, että ennen kuin kotona selitätte tai yritti selittää näitä ehdotuksia, tai siis ryhmien luona pyritte selittämään näitä ajatuksia. Tutustukaa kunnolla Iltsefin lausuntoon. Ja sitten toisaalta ottaen huomioon, että kielikysymykset ovat tässä talossa hyvin arkaluontoisia. Olisi tärkeää, että ryhmät saisivat jonkun verran aikaa ja tilaa miettiä tätä asiakokonaisuutta kunnolla. Eli jos ajatellaan tarkistusten esittämisen määräaikaa 5. kesäkuuta, niin se on nyt vähän liian tiukka Ai, oliko se heinäkuu? Ahaa, no anteeksi. Tässä tapauksessa tämä sopii kyllä mainiosti. Näin meille jää kyllä niin paljon aikaa kuin tarvitsemmekin. Kiitos. Così resta deciso. Allora ripeto, Toistanpas nyt siis vielä tarkistusten tämä määräaika 5. heinäkuuta keskiyöllä, keskustelu tarkistusta 11.12. heinäkuuta ja äänestys 17. syyskuuta. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan 5. Toimielinten välinen sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston halussa olevien muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa. Tämä mietintö on annettu kollega Hefnerille, joka nyt voi sitten esitellä meille mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, President. In the last... Kiitos puheenjohtaja. Tuon äskeisen keskustelun valossa minä yritän nyt sitten puhua englantia. Se, mistä me päätämme, on tärkeää myös kaukaisessa tulevaisuudessa ja Minulla on tärkeää se, että se, mistä me keskustelimme, on hyväksyttävää niille, jotka 20-30 vuoden kuluttua yrittävät ymmärtää, mitä me olemme täällä tehneet. Minä yritän siis puhua englantia, jos en siinä onnistu, niin sitten puhun äidinkieltäni. Eli me puhumme nyt toimielinten välisestä sopimuksesta meidän välillä ja neuvoston välillä, joka käsittelee parlamentin luottamuksellisen tietoon tiedon äh, käsittelyä täällä parlamentissa luottamuksen tiedon, joka tulee neuvostosta. Kaikille on varmaan selvää, että pääsy asiakirjoihin ja avoimuus ovat hyvin tärkeä pohja toimivalle demokratialle ja sitä Lissabonin sopimus vahvistaa ja on tarpeen meille parlamenttina, jos haluamme käyttää toimivaltuuksiamme, jotka saimme vietyä läpi Lissabonin sopimuksessa yhteislainsäätäjänä Euroopan passa yhdessä neuvoston kanssa, että meillä on täysi pääsy kaikkiin neuvoston asiakirjoihin ja myöskin eh, siihen, mistä keskustellaan kansainvälisissä neuvotteluissa neuvoston toimesta joten tämä on todella tarpeellinen ehto parlamentille, että parlamentti pystyy sitten täysin tekemään sen työn, jonka se on tehtäväkseen kansalaisilta saanut. Nyt tämä toimielinten välinen sopimus, siitä on neuvotellut neuvottelutiimi, jonka puheenjohtajakokous on asettanut. Sitä johtaa herra Leene. Minä henkilökohtaisesti en ole ollut mukana tässä neuvottelutiimissä, kuten alun perin oli ajateltu, joten minä voin tänään, tai siis minä valmistelin mietinnön perustuen neuvottelujen lopputulokseen. Tätä neuvotteluja tiimi veti oikein hyvin parlamentin puolesta. Minä en nyt sitten toista sitä, mitä mietinnössä lukee. Mielestäni se on ihan ymmärrettävissä ja selkeä. Annan vain ihan perustavanlaatuisen alustuksen siitä, mitä täytyy tietää. On tärkeää huomata, että otsikko saattaa johtaa harhaan, koska otsikossa sanotaan, että tässä on kyse asiakirjoista, jotka koskevat muita kysymyksiä kuin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jos näin olisi täysin, kuten otsikossa sanotaan, niin silloin meillä olisi aukko sen välissä, mistä sovitaan vuoden 2002 toimijoiden välisessä sopimuksessa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja niiden asiakirjojen välillä, jotka kuuluvat yhteisen ulkopolitiikan alaan, mutta eivät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan. Joten siksi meillä äh, oli mm, lauseke neuvotteluissa ja tässä mietinnössä, että niissä mahdollisissa tapauksissa, joissa tällainen aukko saattaisi syntyä, ratkaisu on se, että sekasopimukset, eli sellaiset sopimukset, jotka sisältävät yhteistä, anteeksi, minä nyt sekoitan tässä, aina saksankieliset ja englanninkieliset termit. Siis ne asiakirjat, jotka sisältävät yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta eivät yhteistä ulko- yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, niin ne ovat tämän sopimuksen alaisia. Ja silloin, kun on luottamuksellisesta tietoa, joka koskee ainoastaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, niin sitten meillä on joko ad hoc-neuvoston päätös tai sitten vuoden 2002 toimintojen välinen sopimus turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta pätee. Ja samaan aikaan neuvoteltiin, että tämä vuoden 2002 toimintojen välinen sopimus uudelleen arvioidaan ja neuvottelut aloitetaan jo tämän vuoden aikana, siis vuonna 2012. Tämä oli yksi vaikeimmista kysymyksistä, että pystytään määrittelemään tämän toimijoiden välisen sopimuksen soveltamisala. Muut kysymykset ovat edenneet sutjakammin ja siellä yhteisymmärrys löytyi nopeammin. Mielestäni parlamentti saavutti hyvin paljon Me onnistuimme erittelemään asiakirjojen käsittelyyn ja säilytykseen perustuen sen turvallisuus, niiden turvallisuusluokitukseen ähm, menettelyt, jotka liittyvät turvallisuusselvitykseen, ja tässä ollaan sitten samoilla linjoilla kuin komissiossa toimitaan. EUn asiakirjat ovat tämän alaisia ja asiakirjoihin pääsy voidaan antaa myös koordinaattoreille, esittelijöille, varjoesittelijöille ja kaikille äh, vastuuvaliokunnan jäsenille riippuen tapauksesta. On myös äh, saatu sopimus läheisestä yhteistyöstä, jolla varmistetaan riittävä suoja luokitelluille asiakirjoille toimijoiden välissä. Tätä ei kaikkea vielä ratkaista nyt, mutta se selvitetään toimijoiden välisessä sopimuksessa ja parlamentti sitten sopeuttaa määräyksiään tähän. Me emme saavutaneet kaikkea, esimerkiksi emme saaneet vietyä läpi sitä, että meillä olisi muodollinen menettely, jolla käsitellään kiistoja, jotka liittyvät luottamuksellisuusluokituksiin, turvallisuusluokituksiin. Meidän täytyy sitten katsoa, miten näitä asioita käsitellään. Tässä se, mitä täytyy tietää tämän mietinnön suhteen, loput löytyy mietinnöstä itsestään. Ja nyt mielellään kuuntelen kysymyksiänne ja kommenttejanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Si- Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro kollega Agnewlle. Thank, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin tärkeää antaa arvostusta niille, joille se kuuluu. Ja Hefner, jonka äidinkieli on saksa, esiintyi englanniksi, ja te puhutte oikein hyvää englantia, ymmärsin joka sanan, ja sanoisin, että teidän englantinne on jopa parempaa kuin useiden maanmiehieni, joten o, lausun teille onnitteluni. Mutta täältäpä tuleekin sitten Agnyn tavanomainen valitus. Ja mitä enemmän levysoitinta soitetaan, sen todennäköisemmin siitä tulee hitti. Täällä puhutaan siitä, kuinka Euroopan unionissa äh, kohdellaan luokiteltua tietoa, salaista tietoa. Saattaa olla kyseessä vain pieni määrä asiakirjoja, joissa lukee classified eli salainen, mutta monet saattavat ajatella, että tämän toimen tarkoitus on äh, saada enemmän salaisuutta. Tähän tulisi lisätä kattava äh, tiedon vapaussäännös. säännös jossa yleisesti sanotaan, että suurimman osan asiakirjoista tulisi olla yleisölle avoin, avoimia, kuitenkin sellaisen vaatimuksen kera, että komission ja neuvoston et cetera, täytyy antaa erityinen syy siihen, miksi tämä nimenomainen asiakirja on luokiteltu salaiseksi. Ja minkä vuoksi ja vaikka meillä on sellainen sääntö, jonka mukaan suurin osa salaisiksi luokitelluista asiakirjoista 20 vuoden kuluttua tai niin, niin edespäin julkistetaan, niin uskon, että tässä tapauksessa me laadimme reseptiä sellaiselle käytännölle, jossa EU ei koskaan pala, paljasta äänestäjille ja veronmaksajille näyttöä siitä, miten on epäonnistuttu siinä ja tässä. Ja jopa Euroopan keskuspankin pöytäkirjat täytyy pitää salaisina 16 tai 17 vuotta, kun taas vastaavan toimielimen Britanniassa täytyy paljastaa 48 tunnin päästä asiakirjat. Eli 42 versus 16-17 vuotta on aikamoinen kuilu, joka meidän täytyy tässä kuraa umpeen. Kiitos. Onorevoli Brons. Edustaja Brons. Yes, the report says that... Niin, täällä sanotaan, että turvallisuusselvitystä ei pidä pyytää tälle mm, turvallisuusluokitusasteelle asti, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tällainen selvitys on kyllä tehtävä silloin, kun mennään tämän EU Confidential tason tuolle puolen on vaikea näitä eri luokkia kuvailla, mutta haluaisin tietää, minkälaiset aiheet tulisivat näihin luokkiin, minkä kriteerien pohjalta päätetään, että turvallisuusluokitus on enemmän kuin EU Confidential, eli miten tämä turvallisuusselvitys tehdään ja minkälainen eh, kriteeri on käytössä miten katsotaan kuka pääsee läpi ja ei. Täällä sanotaan, että annetaan oikeus tutustua joko esittelijöille ja varjoesittelijöille, täällä ei sanota, että ainoastaan heille, tai sitten kaikille valiokunnan jäsenille. Mutta nyt haluaisin tietää, minkälaiset aiheet ovat sellaisia, että ainoastaan esittelijät ja varjoesittelijät saavat niistä tietoa, mutta eivät muut valiokuntien jäsenet. Haluaisin tästä lisää tietoa. Kiitos. Mi pare di non avere altre richieste di parola e quindi... Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten esittelijä Hefner, jos haluatte, voitte reagoida näihin puheenvuoroihin, joita meillä on tässä ollut. Uh, yes, dear colleagues. Niin, hyvät kollegat. Se, mitä te kutsutte... Uh, täksi Freedom of Information Actiksi, jota meillä ei ole sellaisena Euroopassa, mutta tämä periaate pääsystä tietoon on kyllä voimassa. Me tässä puhumme asiakirjoista, jotka ovat sisäisiä asiakirjoja ja jotka on luokiteltu eri tavoin ja tästä luokittelusta Olisi varmaan parempi, jos neuvosto itse kertoisi tarkemmin tästä turvaluokituksesta. Neuvoston on tietenkin noudatettava yleisiä sääntöjä ja meidän on noudatettava neuvoston meille antamaa turvaluokitusta tai neuvoston näille asiakirjoille antamaa turvaluokitusta, jos me emme löydä syitä haastaa tätä luokitusta. Tämän voin sanoa vastauksena kysymykseenne. Bene, allora abbiamo conclu- Hyvä. Sitten olemme päättäneet myös tämän kohdan esityslistasta. Ja, ah niin, aikataulu. Ehkä nopea hyväksyntä voisi olla parlamentin edun mukainen. Voisimme sitten tarkistustietojen määräajaksi määritellä 13. kesäkuuta ja äänestää sitten 12, huon, huhti, 12 heinäkuuta. Sopiiko tämä teille, edustaja Hefner? Hyvä. Sitten toimimme näin. Olemme siis nyt käsitelleet jo kohdan kuusi ja voimme siirtyä saman tien kohtaan seitsemän. 18 kertomus paremmasta säädöskäytännöstä, toissijoisuus ja suhteellisuusperiaatteen soveltaminen. Ja tässä esittelijänä on edustaja Regner. Viime kerralla meillä on mahdollisuutta keskustella tästä lausunnosta, mutta mutta tarkistusjätön määräajaksi määriteltiin 31. toukokuuta kello 12. Nyt voimme kuulla esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja sen jälkeen keskustella siitä. Olkaa hyvä, edustaja Regner. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viime viikolta lähtien meillä on ollut tämä ensimmäinen keltainen kortti että on nyt ensimmäistä kertaa riittävä määrä valtioita, jotka tekivät subsidiariteettiin liittyvän valituksen. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tilanne tähän asti olisi ollut täysin erilainen. Eli nyt kun katsomme, kuinka paljon lainsäädäntöehdotuksia on tehty, niin vain 34 toissijaisuusperiaatetta koskevaa lausuntoa on tehty ja tämä on varsin vähäinen määrä. Tämä siis, tarkoittaako tämä siis sitä, että kansalliset parlamentit ovat niin tyytyväisiä ähm, meidän menettelyjemme kanssa, että heillä on hyvin vähän äh, aihetta jättää tällaisia lausuntoja, vai onko syy ehkä toinen, että kansallisilla parlamentilla on riittävästi kansallista työtä ja he eivät ole vielä ottaneet käyttöön tätä välinettä riittävällä tavoin. Ja tämä on nyt sitten asia, johon haluaisin ottaa kiinnittää huomiota. Olisi nyt aika, että komissio tarkemmin tutkii, mitkä syyt tässä on, miksi näin vähän toissijaisuusperiaatetta koskevia valituksia on tehty. Tämä olisi tällainen pragmaattinen toimintatapa. On olemassa tietenkin suuntaviivoja kansallisille parlamenteille ja toimielimille, joita ne voivat tarkastella, jotta voidaan tutkia, onko suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta sovellettu oikein. Näitä kannattaisi muistut, näistä kannattaisi muistuttaa. Olen myös nostanut esiin sellaisia argumentteja, joita puuttuu toissijaisuusperiaatevalituksista, että on tärkeää huomata, mikä tällaisen valituksen tarkoitus on että joskus on niin, että kansallinen parlamentti ei ole tyytyväinen johonkin ehdotukseen, niin sitten se muotoilee siitä toissijaisuusperiaate valituksen. Mutta tärkeää on katsoa, mitkä todelliset tavoitteet tässä taustalla ovat. Ja tähän minä olen keskittynyt tässä lausunnossa ja olen kovin kiinnostunut teidän kommenteistanne. ha chiesto di intervenire il collega Rangel. Rangel. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Rangel. Muito obrigado, Presidente. Uh, naturalmente que antes de mais queria uh, agradecer e felicitar a nossa colega Regner. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollega Regneriä tästä lausunnosta mitä hän esittää. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Kyseessä on nyt se, että arvioimme subsidiariteettia ja näin jaamme asioita Euroopan sisällä, mutta minä haluaisin kommentoida asioita liittyen siihen, mitä tässä on saatu lukea ja mitä Rova Regner sanoi. Mitä tulee sisältöön, jos ajattelemme Amsterdamin sopimuksen pöytäkirjaa 30, eihän se tässä ole paikallaan. Meidän pitäisi viitata Lissabonin sopimukseen, sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta. Sehän on nyt voimassa oleva sopimus. paikka ehkä jos tämän asian haluamme nyt paneutua, niin olisi parempi saada lisää tietoa näistä kriteereistä, johon pohjautuisi subsidiariteetti ja suhteellisuusperiaatteen täytäntöönpanoon. Tarvitsemme näitä materiaalisia kriteerejä, niin olisi paneuduttava. Eli pitäisi viitata pöytäkirjaan kaksi eikä kymmenen Ja kyseessä olisivat siis materiaaliset kriteerit, aineiset kriteerit. Ja tämä on paikallaan silloin, kun puhutaan pöytäkirjasta 30. Ja sitten liittyen siihen, mitä edustaja Regner sanoi, eräs tärkeä seikka on seuraava, on tiedettävä, miten on toimittava kansallisten parlamenttien suuntaan. Me suhtaudumme niihin vähän määräilevästi. Ei meidän pidä nyt huolestua siitä, että parlamentit eivät ehkä pidä tärkeinä Euroopan asioita. Ei Euroopan parlamentti ole se, jonka pitää käskeä kansallisia parlamentteja, jotka ovat itsenäisiä. Ei Euroopan parlamentin pidä sanoa, onko siellä tarpeeksi voimavaroja käytössä vai ei, vaan kansallisella tasolla on näistä asioista päätettävä. Ei tämä kuulu meille ollenkaan. Mutta se, mikä kuuluu meille, jos ajattelemme komission antamia tietoja, niin onko tämä tarpeeksi pitkälle menevää. Myös tuntuu, että kansalliset parlamentit sanovat, että niille ei anneta tarpeeksi tietoa. Tämä olisi huolestuttavaa, tämä on huolestuttavaa. Toinen asia on sitten lähteä sanomaan, että kansalliset parlamentit eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota Eurooppa-asioihin. Minusta meidän pitäisi korostaa vielä enemmän ja ponnistella vielä enemmän ja laittaa nämä asiat mietintöihin, lausuntoihin tai tähän lausuntoon. Meidän on nyt korostettava sitä, että komissio on annettava tarpeeksi tietoa, kaikki tiedot. Ja tätä meidän on valvottava, että komissio tekee työnsä. Sitten se muoto, jonka mukaisesti kukin parlamentti tätä asiaa käsittelee. Se ei kuulu Euroopan, Euroopan parlamentille ollenkaan, vaan tämä riippuu kustakin kansallisesta parlamentista. Minä olen, olisin pikemminkin huolestunut, jos komissio ei tiedottaisi tarpeeksi hyvin, tiedottaako tarpeeksi hyvin kansalliselle parlamentille. Tämä on tärkeä seikka. Ja sitten toinen asia, joka lausunnossa mainitaan, joka liittyy tähän filosofisempaan osioon, eli että miten subsidiariteettia pitää tulkita. Minä olen samaa mieltä siitä, että tämä läheisyys- ja toissijaisuusperiaate, sen pitäisi lisätä kansallisten viranomaisten toimivaltaa ja kansallisten parlamenttien toimivaltaa tietyissä tapauksissa, mutta toisissa tapauksissa niiden pitäisi antaa lisää toimivaltaa unionin toimielimille subsidiariteettiperiaatehan on neutraali periaate. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi antaa enemmän toimivaltaa kansalliselle tasolle tai Euroopan tasolle, vaan siinä äh, ajatuksena on optimoida alueellisesti tämä toiminta. Eli mikä on kaikista paras äh, aluetaso, jolla jotain pitää tehdä, jotta voidaan päästä kansalaisten tavoitteisiin, eli millä tasolla asioihin on paneuduttava. Tätä tarkoitetaan subsidiariteetillä. Ei tämä periaate välttämättä vie kansalle tasolle, eikä myöskään välttämättä Euroopan tasolle, mutta tämä asia on siis käsittelyn kohteena. Sanotaan, että pitäisi lisätä unen toimivaltaa, jotta näitä asioita käsiteltäisiin, jotain tiettyä asiaa käsiteltäisiin pikemminkin unionin tasolla. Ei tähän pidä nyt ainoastaan paneutua, vaan pitää lähteä toissijaisuus ja, lähe- ja läheisyysperiaate, ne ovat periaatteita. Tämä voi johtaa Euroopan tason toimivaltaan tai tämän Euroopan tason toimivallan rajoittamiseen koska subsidiariteettiperiaatehan on jo juridisesti ja poliittisesti neutraali käsite. Ja se on luotu sitä varten, että voitaisiin rajoittaa vallankäyttöä ja että se vietäisiin Euroopan tasolle. Eli tämä on juridisesti neutraali periaate, mutta poliittisesti kuitenkin kansallisvaltiot ovat sitä edistäneet. Ja koska meillä ei ole liittovaltiota, tämä ei ole mikään tyypillinen liittovaltio, mutta kuitenkin tässä on liittovaltion piirteitä. Ei ole mitään sellaista liittoa, jossa näistä asioista ei puhuttaisi. On kaikissa liitoissa on olemassa jatkuvaa jännitettä kansallisen tasojen koko unionin välillä. Ja siksi on ihan normaalia, että täällä meilläkin on tällainen jatkuva vastakkainasettelu Euroopan tason ja kansallisen tason välillä. Eli siksi olen sitä mieltä, että nyt ei pidä niinkään keskittyä tähän laajentumisen Euroopan suuntaan, vaan tämä on neutraali käsite. Eli tässä voidaan mennä lisää Euroopan suuntaan, tästä voidaan rajoittaa Euroopan tasoa. Kaikki riippuu siitä, mitkä ovat optimaaliset eh, maantieteelliset puitteet kulkien asialle. Eli tämä riippuu nyt niistä aineista kriteereistä, joihin varmasti Rova Regnerkin viittasi. Ja lopuksi on toinen seikka, jota en suoraan sanoen tarkalleen ymmärtänyt. Eli tämä on nyt pikemminkin kysymys. Jos ajatellaan tätä vertausta vaikutusarvioinnin ja subsidiariteettiperiaatteen välillä. Mielestäni näitä ei tarvitse verrata keskenään. Ne ovat eri asioita. Subsidiariteetti tarkoittaa juridista toimivallan jakoa ja vaikutuksen arviointi on väline. Se on väline. Tietysti tämä arviointi menee pidemmälle kuin subsidiariteetti. Siihen liittyy muitakin seikkoja kuin subsidiariteetti ja suhteellisuus. Ilman muuta se kattaa muutakin, mutta ja nämä ovat siis eri asiaa. Ja tästä syystä ehkä olisi sanottava, että vaikutusten arviointi siinä ei koskaan tarvitse asettaa tärkeälle sijalle subsidiariteettiperiaatteen tai suhteellisuusperiaatteen esittelyä tai perustelua. Ja sitten toinen seikka, Rova Regner sanon mielestäni, että tässä vähän sekoittuvat toisiinsa. Ei ole tarkkaa erottelua subsidiariteettiperiaatteen puolesta puhuvien argumenttien ja suhteellisuusperiaatetta edistävien argumenttien välillä, mutta kyllä tässä on kuitenkin olemassa näiden välinen ero. Jako ei ole mitenkään päivänselvä, vaan tämä, nämä pohjautuvat eri teksteihin. Kun puhutaan subsidiariteetista, niin puhutaan toimivallan tasoista. Ja kun sanotaan, että toimivaltainen taso on EU-taso tai kansallinen taso, mutta kun puhutaan suhteellisuudesta, niin sitten kyseessä on sen tarkastelu, onko tietyn tason välineet, ovatko ne asianmukaiset, tarpeelliset ja tarpeeksi pitkälle menevät. Tämä on eri asia, jos nämä olisivat täysin suhteettomia nämä välineet, niin sitten kyllä subsidiariteettia rikottaisiin. Mutta subsidiariteetin tarkoituksena on tarkastella toimivallan ala ja sitten vaikutuksen arvioinnissa taas mietitään näiden välineiden välisiä eh, yhteyksiä. Eli tässä on kaksi erillistä sfääriä kyllä. Ja se, mitä halusin itse asiassa sanoa, on, että kannattaisi nyt tässä yhteydessä käyttää tilasta hyväksi, vaikka tietysti meidän ei tässä asia sisältöä pidä niinkään käsitellä, koska tämä kuuluu oikeudellisen valiokunnalle, mutta kuitenkin olisi hyvä ehkä palata subsidiariteettiperiaatteen periaatteeseen hetkeksi ja pitäisi myös ajatella kansallisia parlamentteja. Niille pitäisi antaa arvoja, arvoa, mutta ei niiden puolesta tarvitse puhua, sillä kyllä ne osaavat itseään puolustaa hyvin hyvin, jotka ovat olleet kosakin kokouksessa tietää, että näin on. Jos siellä on ollut tietää, että kansalliset parlamentit kyllä osaavat itseään puolustaa erinomaisesti. Ja tässä yhteydessä siis ottaisin vielä esille tämän periaatteen, johon olisi paneuduttava tämä käy ilmi Rova Regnerin ajatuksista ja näistä aineista kriteereistä. Tämä neutraaliuden käsite ja sitten se ajatus, että Euroopan toimielinten, erityisesti komission, on täytettävä tehtävänsä. Mutta tämän lisäksi kansalliselle parlamentille kuuluu omat tehtävät, jotka ne kyllä hoitavat erittäin hyvin. Jotkut kansalliset parlamentit ovat esittäneet kielteisiä lausuntoja niiden pitäisi nyt kyllä luoda kiinnostusta Eurooppa-asioihin ja tätä kiinnostusta on synnytetty vähitellen. En siis suhtaudu pessimistisesti asiaan, mutta meidän pitäisi kuitenkin nyt käyttää tämä tilaisuus hyväksi, niin että voidaan parantaa näitä käsitteitä, niitä pitäisi selkeyttää, koska keskustelussa kansallisten parlamenttien kanssa näin kävisi ilmi, että kyseessä ei ole mikään Baabelin torni, tämä torni, josta brittikollegat niin kovasti ovat puhuneet, koska he toivovat, että tällaiseen tilanteeseen joudutaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Agnew. Considerably shorter. Tämä puheenvuoro on huomattavasti lyhyempi puheenjohtaja. Toissijaisuusperiaate on mitä ilmeisimmin englanninkielinen sana subsidiarity. Minä en ollut kuullutkaan siitä ennen Maastrichtin sopimusta. Ja jos menisit Englannissa kadulle ja valitsisit umpimähkään kymmenen ihmistä ja kysyisit heiltä, mitä subsidiariteettiperiaate tarkoittaa, niin kenen, kukaan, kenelläkään ei olisi hajuakaan. Ajattelisivat, että onko tämä jonkinlaista, ää, tämä joku tuki vai mitä, subsidi. Ja jos koululaisilta kysyttäisiin, mitä sub, subsidiariteetti tarkoittaa, siellä olisi varmasti aika ymmällään olevia kasvoja, mutta se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni suuressa armollisuudessaan mahdollistaa jäsenvaltioiden hallitusten tehdä päätöksiä kansalaistensa puolesta. Tällainen päätös, valta pitäisi antaa äänestäjien toimesta eikä delegoida Euroopan unionista käsin. Eikä olekaan yllättävää, että jäsenvaltioiden hallitukset eivät ole valittaneet kovin paljoa, koska he ovat osa tätä salajuonta, haluavat, että EU tekee päätökset. Ja jos katsotaan ajassa taaksepäin vaikkapa brittiparlamenttia, niin siellä oli ehkä 90 sataan suurta lakia, jotka hyväksyttiin joka vuosi. Nyt tämä lukumäärä on kutistunut 20-25. Tässä määrin toissijaisuusperiaate on ö, menetetty. Sillä vain yritetään väittää ihmisille, teeskennellä, että kaikki on ok ja valta on teidän käsissänne, mutta tämähän on sopaa. Edustaja Tein. Ja, ich möchte erst einmal die Bericht- Niin, minä haluaisin onnitella esittelijää hänen mietinnöstään ja sen, että hän kohdassa neljä todella osoittaa ongelmaa sormella ja sanoo, miksi on ollut niin vähän perusteltuja lausuntoja, niin vähän menestyksekkäitä sellaisia. Nyt on kestänyt kolme vuotta ennen kuin vihdoin on tällainen keltainen kortti nostettu että tätä asiaa pitäisi tutkia, vaikka kyllä luulen, että komission analyysi ei toisi objektiivista tulosta, koska komissio yrittää kaiken viedä Euroopan tasolle. Eli jos tällainen analyysi tehdään, niin sitten se pitäisi antaa jollekin ulkoiselle taholle tehtäväksi tai meidän pitäisi tehdä mehän jo ajattelimme, että oikeudellisen asioiden valiokunnassa olisi erillinen yksikkö, joka tutkisi seurauksia. En odota tästä kovinkaan paljon, jos komissio tätä tutkii. Minä äh, todella puolustan äh, toissijaisuusperiaatetta ja intensiivisesti olen pohtinut sitä, äh, miten tämä toimii omassa jäsenvaltiossa, niin voin sanoa, että että tällaiset federalistiset valtiot ovat ähm, heikommassa asemassa kuin mm, keski, keskushallinnon omaavat valtiot, koska minun maassa 16 osavaltiota joutuu ensin ottamaan kantaa asiaan, joka tämän koko tätä koko menettelyä hidastaa todella paljon ja tämä kahdeksan viikon määräaika on hyvin lyhyt. Olen myös akateemisesti eh, tarkastellut näitä menettelytapoja ja voin kertoa Saksasta, että meillä kesti hyvin kauan ennen kuin selvitettiin eh, osavaltioissa, kuka lähettää kenelle mitäkin papereita, kuka päättää mistäkin ennen kuin tämä sitten siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön, se vei hyvin paljon aikaa, paitsi suurissa osavaltioissa siellä oltiin nopeampia. Minä tulen pienestä osavaltiosta, Berliinin osavaltiossa, siellä tarvittiin melkein vuosi ennen kuin saatiin menettelytavat kuntoon. Ja huomasimme, ettei tämä onnistu tämä subsidiariteettiperiaatteeseen, toisiosperiaatteeseen liittyvää lausunnon tekemistä. Koska huomasimme, että resurssit eivät riitä. No, herra Rangel sanoi, että resurssit eivät ole niin tärkeitä, mutta pienillä jäsenvaltioilla ei ole resursseja, eivät, ne eivät välttämättä aina edes kuule, mitä Brysselissä tapahtuu, eikä niillä ole resursseja eh, antaa tällaista lausuntoa. Me olemme nyt sitten luoneet tällaiset nettisivut, ne ovat noin puoli vuotta vanhat, eh, joka auttaa pieniä jäsenvaltioita näkemään, että suuret jäsenvaltiot, Saksa, eh, anteeksi, Ranska, Iso-Britannia ja niin poispäin, ovat tehneet lausunnon ja silloin niiden ei tarvitse itse tehdä lausuntoa, vaan voimme vain viitata tähän lausuntoon ja sanoa, että yhdymme siihen ja siihen jäsenvaltion lausuntoon. Eivät eikä heidän tarvitse käyttää omia kapasiteettejaan. Olen kuitenkin huomannut, että tätä sivustoa ei tunneta. Kotimaassa sitä ei tunneta. Yritän sitä aina mainostaa. Monissa muissakaan jäsenvaltioissa se ei ole tunnettu. Jos kysyt esimerkiksi neuvostossa jonkun jäsenvaltion edustajalta, niin hän ei yleensä ole kuullut tästä vielä mitään. Joten meidän tehtävämme parlamentin jäsenä on kertoa näistä nettisivuista niin, että erityisesti pienillä jäsenvaltioilla on mahdollisuus yhtyä suurten jäsenvaltioiden lausuntoihin. Henkilökohtaisesti en myöskään usko, ja voin tämän ainakin sanoa liittopäivien puolesta, että valtiot, joita, e, siis lait, joita ei haluta, että sitten niitä yritetään tällaisen toissijaisuusperiaate lausunnon kautta äh, päästä niistä eroon. Näin ei ainakaan ole liittopäivien kohdalla. Minä luen kaikki Saksan toissijaisuusperiaate lausunnot ja siellä ollaan hyvin lähellä tätä oikeusperusta kysymystä. Siksi minulla ei ole mitään ongelmaa tämän toissijaisuusperiaatteen määritelmän kanssa. Tietenkin on joskus kyse rajanvedoista. Juuri valiokunta on sitä vastuusta. Esimerkiksi yhteinen eurooppalainen osto-oikeus on tällainen asia siinä. Oikeusperusta ei ole niin vankka. Sitten yksi argumentoi yhteen suuntaan ja kansalliset parlamentit argumentoivat toiseen suuntaan. Näin vain on, sitä ei voi välttää, mutta kyllä täytyy pysyä kiinni laissa. Nyt on Euroopan tehtävä auttaa kansallisia parlamentteja nostamaan tällainen, esittämään tällainen lausunto, koska niillä on hyvin vähän aikaa ja mitä tulee pieniin ja keskisuuriin jäsenvaltioihin, niillä ei ole riittävästi resursseja tehdä tällaisia lausuntoja. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Tein. Ja sitten edustaja Duff. Puheenjohtaja, kansalliset parlamentit eivät ole osa Euroopan unionin lainsäädäntömenettelyä. Niillä on oikeus tarkastella lainsäädäntöä etukäteen nimenomaan toissijaisuusperiaatteen perusteella. Ja näiden parlamenttien asia on päättää, kuinka haluavat käyttää tätä oikeuttaan. Euroopan parlamentti antaa apua teknisessä työssä, kun kansalliset parlamentit tätä työtä tekevät. Mutta meidän täytyy ymmärtää ja kunnioittaa omia erillisiä mandaattejamme ja lainsäädäntötoimintojamme. Jotkut puhujat mielestäni aika hanakasti eivät, ovat tekemättä tämän eron. Heiltä menee se ikään kuin näiden kahden tahon rooli menee sekaisin. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän tulisi perustaa kritiikkimme nimenomaan Lissabonin sopimukseen, ei Amsterdamin sopimukseen. Mutta en, ol, en ole samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että nyt olisi oikea hetki tarkastella uudemman kerran toissijaisuusperiaatteen määritelmää perussopimuksessa. Ei myöskään tulisi, nyt ei ole oikea aika myöskään tarkastella näitä käytänteitä – jotka kansallisilla parlamenteilla on jo vakiintuneina. Nyt on mielestäni aivan liian varhaista. On liian varhaista alkaa sanoa mitään lopullista tuomiota tästä asiasta. Kaikkein tärkeintä on pohtia sitä, miten komissio nyt vastaa siihen, miten keltaista korttia on käytetty. Sitä pitää tarkastella. Kysehän on tästä Monti kakkoslainsäädännöstä. Tämähän on hyvin arkaluontoinen poliittinen kysymys, koska se kyllä jakaa puolueiden mielipiteitä, erityisesti vasen-oikea akselilla – Toisin sanoen tämä kysymys ei ainoastaan jaa jäsenvaltioita kansallisuuden perusteella. Jos katsotellaan perusteltua mielipidettä, niin voidaan todeta, että nämä peru- jäsenvaltiot ovat hyvinkin erilaisia keskenään. Jotkut ovat hyvin selkeäsanaisia ja täyttävät tänään kriteerin perusteltu, täyttävät tämän kriteerin vaatimukset, mutta jotkut eivät. Joissain näyttää vallitsevan suurtakin erimielisyyttä komission politiikan suhteen. Ja odotankin innokkaasti että miten komissio aikoo vastata keltaisen kortin käyttöön. Minun mielestäni omassa lausunnossamme meidän tulisi paitsi kritisoida kansallisia parlamentteja siitä, kuinka ne ovat tehneet epäjohdonmukaista työtä, myös komissiota pitää kritisoida, koska komissio toisinaan ei täytä niitä standardeja, joita siltä voitaisiin otaksua, kun ajatellaan selkeyttä, peru, sitä kuinka perusteellinen komissio on ja sitä kuinka ymmärrettävästi komissio ää, raportoi tekemisistään, kun se pyrkii perustelemaan aloitteitaan nimenomaan toissijaisuusperiaatteen keinoin. Pääosastojen välillä on ö, laadullista eroa ja myös komissaarien kesken on eroavaisuutta. Ja olen kyllä sitä mieltä, että koko kollegion ja puheenjohtajan tulisi puuttua tähän asiaan niin, että jokainen olisi tehtäviensä tasalla ja tekisi laadukasta työtä. Eli työtä meillä on vielä tehtävänämme tämänkin lausunnon suhteen. Ja olisi hyvä, jos esittelijä voisi myös kertoa, mitä valiokunnassa tällä hetkellä tapahtuu. Eli miten pitkälle jurivaliokunta menee? Missä, missä vaiheessa se on nyt omassa luonnostelussaan? Kiitos. Chiesto di parlare <clears throat> onorevole Brons. Ja seuraavaksi on pyytänyt puheenvuoro edustaja Brons. Question really. Ihan lyhyt kysymys vain. Komission subsidiariteetti ja suhteellisuus asiakirjassa sivulla kaksi sanotaan, että lainsäädännön jälkeisessä vaiheessa voitaisiin pyytää, että tuomioistuin tarkastelisi sitä, onko lainsäädäntö laillista. Tuomioistuin ei ole vielä subsidiaattiin liittyvää periaatetta ole kumonnut. Liittyykö tämä siihen, että tätä koskevia aiheita on sinne viety vähän vai että siellä aiheutaan näin tehdä? Tämä on nyt ihan oikea kysymys, en tiedä mikä on vastaus. People people haven't brought the cases. Eli tällaista tapausta ei siis sinne ole vielä viety. Niin. Prima di dare la parola per la Ennen kuin annan puheenvuoro edustaja Regnerille vastausta varten. Kollega Rangel on sanonut haluavansa esittää kysymyksen kollega Bronsille. Minä puhun ihan lyhyesti, pyydän anteeksi. Haluaisin vain selostaa kollega Anjulle, että subsidiariteetti on latinalainen sana, joka tulee roomalaisarmeen sotastrategiasta. Se ei siis ole englanninkielinen sana. Ja myöskin teidän nimenne, siinä on latinalaisjuuria. Ja siksi jotkut sanovat, Agnew, eivätkä Agnew, mutta kuten tiedätte, nämä ovat latinankielisiä eh, sanoja, joten teidän täytyy nyt hyväksyä tämä ää, eh, ajatus, että myös englanti eh, hyötyy monimuotoista juuristaan. Kulttuurivaihto on aina hyödyksi etelän ja idän välillä, pohjoisen ja idän ja lännen välillä, pohjoisen ja etelän välillä. Nyt äh, yritän kuitenkin lausua nimenne oikein. Kollega Egnew, onko tämä hyvin? Teillä on puheenvuoro. Kyllä, se minulle sopii. Lähes kaikki englanninkieliset sanat ovat tulleet muista kielistä, koska meidät, eurooppalaiset, ovat niin usein vallanneet meidät. Minun nimeni. Sanoisin, että Minun nimeni tulee pikemminkin Ranskasta Anju. Se tarkoittaa lammasta ja minä olen lammasfarmari, joten hyvinhän tämä on perusteltu nimivalinta. No, sana subsidiariteetti ei sovi helposti e, englantilaiseen suuhun tai korviin. Me emme ymmärrä sitä helposti. Sitä minä vain tähdensin. Ja se kuitenkin on oleellinen osa siitä, miten meitä hallinnoidaan. Se oli minun pointtini. Kiitos. Discettato anche sull'etimologia delle parole. On... Nyt me puhummekin jo sanojen etymologiasta. No niin, edustaja Reikner. Prego. Dankeschön. Kiitoksia. Minä en haluaisin kiittää sydämellisesti kaikista puheenvuoroista, koska niissä oli paljon arvokasta tietoa, paljon täydentävää tietoa ja odotan kovasti yhteistyötä jatkossakin. Minulle on tärkeää se, että, ja sanon tämän nyt ihan tällain kevyesti, että lainsäädäntö sujuu, että se on johdonmukaista ja että yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa tietäen, mitkä ovat kansallisen parlamenttien tehtävät ja mitä ne eivät ole, toimii. Ja siksi olen täysin samaa mieltä siitä, että toissijaisuusperiaate on neutraali. Sen tarkoituksena on luoda raja, mistä me olemme vastuussa, mistä ovat kansalliset parlamentit vastuussa. Ja tällä tavoin se jakaa tehtävät. Minulle tämä on tärkeää ja on tärkeää minulle olla käytännönläheinen ja siksi viittasin tähän Amsterdamin sopimukseen, jota on tietenkin hyvin vaikea selkoinen, koska mielestäni on hyvä viitata johonkin käytännönläheisiin näihin suuntaviivoihin, joita ei enää löydy tällä tavoin Lissabonin sopimuksesta. Olen kuitenkin avoin kuulemaan muita ehdotuksia. Pidän kollega Tainin ehdotusta hyödyllisiä. Vaikka tämä olikin hyvin juridisesti perusteltu argumentti, että viitattaisin tähän IPAC-sivustoon, koska tämä olisi käytännönläheinen vinkki. Ja sitten vielä eräs argumentti, vaikutusten arvioinnit ja meidän periaatteemme ne eivät liity toisiinsa oikeastaan mitenkään, niitä ei voi verrata toisiinsa. Sen takia, juuri sen takia viittasin siihen, koska kun tehdään analyysiä ja tämä mietinnän nimi on parempi lainsäädäntö, joskus sekoitetaan asioita, jotka eivät liity toisiinsa varsinaisesti ja meidän pitäisi huomauttaa siitä. Tämän täytyy siis selkeyttää asioita eikä monimutkaistaa niitä. Ja nyt haluan vielä korostaa sitä, että tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu ja kovasti odotan sitä, miten voimme nämä ehdotukset ottaa mukaan niin, että meillä on sitten hyvä yhteinen kanta. Kiitoksia. The jury Entäpä sitten tämä jurivaliokunta? Nicht absichtlich, nicht, äh, er- mm, en minä jättänyt sitä tahallani pois. Äh, aion äh, kysyä tätä. Meillä on huomenna oikeudellisten asioiden valiokunta. En nähnyt sitä nyt äh, esityslistalla, mutta äh, lähetämme heti tiedot teille siitä, missä vaiheessa olemme. Keskustelemme tästä siis vielä. E allo stato attuale credo che la votazione tässä voitaisiin, vaiheessa voidaan sanoa, että äänestysvaliokunnassa voitaisiin pitää 19. kesäkuuta, jos jurivaliokunta on siihen mennessä päättänyt työnsä. Kiitoksia. Sitten voimme ehdottaa, että tarkastelisimme asiaa, joka olisi ollut huomenna aamulla esityslistalla, nimittäin Tarkovskin eh, mietintö, hyväksyntämenettelyn äänestämistä ja mietintöjen sisältöä koskevat määräykset. Jos tämä teille sopii, niin voimme keskustella siitä tänä iltana, eh, koska meillä kerran on vielä aikaa. Meillä on tehtävä puheenjohtajakokoukselta tälle valiokunnalle tarkastella tätä asiaa. Te löydätte asiakirjoistanne luonnoksen ja antaisin nyt sitten Sarkovskille mahdollisuuden esitellä tämän aiheen niin, että voimme käydä ensimmäisen keskustelun ja hän voi sitten tehdä mietintöluonnoksen. Grazie mille, onorevole. Kiitoksia kovasti me olemme enemmän tai vähemmän tietoisia siitä ongelmasta, joka liittyy hyväksyntämenettelyyn. Tämähän oli yksi ensimmäisistä menettelyistä, joka hyväksyttiin yhtenäisasiakirjan yhteydessä, kun haluttiin parantaa EPn toimivaltia. 80-luvulla se oli kyllä suuri saavutus, mutta nythän se on jo vanhentunut. Ja ajatus oli se, että Euroopan parlamentti voisi sanoa kyllä tai ei ja tämä oli tällainen ydinoptio, koska se liittyi jäsenyyssopimuksiin ja assosiaatiosopimuksiin. Tiettyjen kauppasopimustenkin osalta sanottiin vain kyllä tai ei. Me käytimme niitä vuosien mittaan esim. pöytäkirjojen osalta. Me estimme tiettyjen sopimusten täytäntöön, tai siis voimaan tulon, kun halusimme käyttää poliittista vaikutusvaltaamme, eikä meillä ollut muita keinoja. Mutta paljon tähän liittyy kuitenkin selkeyttä, emmekä me eri valiokunnissakaan kohtele tätä hyväksymismenettelyä samalla tavalla. Ja meidän tulisi pohtia sitä, kuinka voisimme sanoa enemmän muutakin kuin vain kyllä tai ei. Ja siksi olisi hyvä, jos me Euroopan parlamentissa voisimme sanoa jotain muutakin, eli selittää kantaamme. Eli emme vain sanoisi kyllä tai ei, vaan voisimme selittää kantaamme. Tähän liittyy monia asioita. Yritän nyt yksinkertaistaa näitä asioita, koska jos kävisimme tämän kohta kohdalta, niin siihen menisi kyllä ikä ja terveys. Mutta ensimmäinen ongelma, johon työjärjest- joiden osalta työjärjestys on epäselvä, se liittyy siihen, josko hyväksyntämenettelyn epääminen tarkoittaa sitä, että annetaan vastakka- tehdään vastakkainen päätös. Jotkut ovat sitä mieltä, että juuri tällainen selitys meidän parlamentissamme annetaan. Eli että jos me torjumme ehdotuksen, niin se tarkoittaa, että olemme automaattisesti omaksuneet vastakkaisen kannan. Mutta onko oikein sanoa näin? Eikö meidän tulisi pohtia mahdollisuutta lähettää jokin toinen signaali, eli että tietyistä syistä emme ole tehneet päätöstä tai haluamme lykätä päätöstä tietyistä syistä. Tällä hetkellä saisimme hiukan joustavuutta. Ja toinen kysymys, ja tässä kohtaa yritän jälleen kerran yksinkertaistaa, tämä liittyy muutosehdotuksiin. Hyväksymismenettely rakennettiin sillä tavalla, että meillä ei ole mahdollisuutta esittää muutosehdotuksia, koska kuten sanoin, kyse oli ydinvaihtoehdoista kyllä tai ei. Ja emme siis voi lisätä mitään itse tekstiin, mutta kysymys kuuluu, voisimmeko me jollain toisella tavalla ilmaista kantaamme, ja eri valiokunnat ovat ihan oman mielihalunsa mukaan tulkineet tätä mahdollisuutta. Esimerkkejä tietyt valiokunnat yksinkertaisesti vain laativat päätöslauselman ja liittävät sen tähän päätökseen, ja kun päätöslauselma on tehty, sitä voidaan tietysti muuttaa. Ja esimerkiksi AFE tai INTA tekevät näin useinkin. No sitten on esitetty sellaisia ajatuksia, että että voisi olla mahdollista muuttaa johdantoa, ja tietyt valiokunnat ovat näin tehneet. Ja sitten on sellaisia valiokuntia, jotka omaksuvat hyvin tiukan näkemyksen siitä, kuinka tulee toimia, eivätkä äh, salli ainuttakaan muutosehdotusta missään muodossa. Ja sitten tähän liittyy vielä mutkikkaampi asia. Työjärjestys on, ei, ei, on aika epäselvä sen suhteen, kuinka puuttua näihin asioihin valiokuntavaiheessa ja täysistuntovaiheessa. Mutta joka tapauksessa minun näkemykseni on se, että ennen kaikkea tarvitaan selkeyttä, koska eihän siinä ole mitään järkeä, että, eri että eri valtuuskunnilla, eri valiokunnilla on erilaiset näkemykset säännöstä – koska loppujen lopuksihan me emme sitten tiedä, mitä meidän ylipäänsä pitäisi tehdä, erityisesti silloin, jos haluamme perustella kantamme. Ensin meidän täytyy tehdä selkeä päätös tai omaksua selkeä kanta siitä, että tulisiko meillä olla mahdollisuus ähm, sanoa, että me emme halua sanoa juuta eikä jeitä, ja, sen jälkeen meillä olisi mahdollisuus perustella miksi. Se vahvistaisi meidän asemaamme minun mielestäni. Ja täytyy myös pohtia ajankulua. 80-luvulla logiikka oli se, että parlamentin ei tulisi osallistua koko lainsäädäntömenettelyyn, mutta tätä nykyään meillä on ihan erilainen logiikka ja ajattelutapa. Eli normaalisti meillä on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia ja perustella kantojamme, ja tämä on vain tällainen poikkeus tämä hyväksyntämenettely. Mutta jos me lähdemme siitä, että meidän täytyy vahvistaa asemaamme ja meillä tulee olla mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia ja selittää, miksi teemme tämänlaisen päätöksen emmekä tuonlaista, niin silloin meillä tulisi olla jonkinlainen menettely siitä, kuinka muutosehdotuksia on mahdollista tehdä, voidaanko niitä tehdä johdantoosaan ja onko meillä mahdollisuus tehdä myös päätöslauselma, jota voimme myöhemmin muuttaa. Ja kaikkein tärkeintä on se, että artiklaa 81 tulkitaan johdonmukaisesti, mutta se ei ole helppoa. Otetaan esimerkiksi päätöslauselmat, jotka liitetään päätöksiin. Jos meillä nyt on päätöslauselma ja siinä me lausumme mielipiteemme ja perustelumme, niin se on ehkä, joidenkin mielestä se ei riitä, joidenkin mielestä kyse on liian heikosta instrumentista. Joidenkin mielestä olisi parempi voida tehdä muutosehdotuksia johdantoon, mutta näin lähtökohtaisesti minun suositukseni teille olisi se, että ensin meidän tulisi pohtia näitä kolmea vaihtoehtoa ja lausua niistä kantamme, koska sillä tavalla me voisimme pohtia, mitkä ovat meidän kunnianhimoiset tavoitteemme. Ja sen jälkeen pohtisimme, miten meillä olisi mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia, joiden avulla voisimme selittää kantojamme. Ei niin, että me tekisimme muutosehdotuksia itse tekstiin, koska sitähän meille ei sallita, mutta voisimme mukana olevassa asiakirjassa, liiteasiakirjassa kertoa, miksi olemme tehneet niin tai näin. Koska jos me vain torjumme jonkin säädöksen, mutta emme selitä miksi, niin meidät saatettaisiin ymmärtää väärin. Ja on olemassa tiettyjä hyvinkin tärkeitä asiakirjoja, muun muassa kauppasopimuksia, joiden osalta on erittäin tarpeellista, että me voimme perustella päätöksemme. Eli Kaiken kaikkiaan tarvitaan selkeyttä ja johdonmukaisuutta, mutta olisi, kannattaisi myös pohtia sitä, miten voisi, missä muodossa voisimme parhaiten selittää toimiemme taustat ja perustat. E Kiitoksia edustaja Tarkovski ja seuraavaksi edustaja Duff. Chairman, I puheenjohtaja. me tässä nyt vähän liioittelemme tätä ongelmaa. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että olisi tärkeää saada kaikki valiokunnat toimimaan johdonmukaisesti ja samansuuntaisesti, eli pitäisi selkeyttää tätä tekemistä, mutta mitä tulee sitten tähän päätökseen, että annetaanko hyväksyntä vai ei absoluuttisen enemmistön menettelyllä tai jotain muuta määräenemmistöä käyttäen – jos emme täysistunnossa saa aikaiseksi tätä määritettyä tai määriteltyä määräenemmistöä, niin sittenhän meillä on aina käytettävissämme hyväksyntämenettely. Yksinkertainen enemmistö, joka on vähemmän kuin absoluuttinen enemmistö, sitä ei pidä pitää ikään kuin hyväksyntänä tai jonkunlaisena erimielisyyden ilmaisuna. Se on yksinkertaisesti kielteinen päätös. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että että joidenkin sopimusten osalta, erityisesti jos puhutaan kansainvälisistä sopimuksista, niin voitaisiin lisätä niihin muistio. Parlamentin lausunton nähden jäsenvaltiothan näin tekevät säännöllisesti ja komissio joutuu ehkä yhä useammin myös näin toimimaan. Esimerkiksi sopimuksen osalta, niin tämän pitäisi olla kyllä mahdollista myös parlamentille. Ja tarvitsemme jonkunlaisen säännön tässä mielessä, jota voitaisiin seurata. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. mitä tässä valmistelija on esittänyt. Eli paljon onnea hänelle tähän työhön. Se vuole aggiungere Tarkovski. Haluatteko lisätä jotain, edustaja Tarkovski? En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten voimme antaa Tarkovskille tehtäväksi esitellä meille mietinnön. Kiitoksia. Hyvä. Sitten voimme päättää valiokunnan kokouksen. Ja huomenna aloitamme kollega Tarkovskin pyynnöstä heti Gualtieri Tarkovskin mietinnöllä Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat. Nyt pidämme koordinaattorien kokouksen joka tulee olemaan hyvin lyhyt. Kollega Gualtieri ei ole täällä. Hän pyysi meitä lykkäämään kokousta. Mm, meillä on muutamia kirjallisia asioita kuitenkin, joita täytyy selvittää, joten ehdotan, että käsittelemme nyt ainoastaan sellaiset kysymykset,